Bene. Buongiorno a tutti. E Hyvä. Hyvää päivää kaikille. Ja kiitos myöskin meidän vierailemme, jotka ovat jo täällä paikalla. Englanti on kakkoskanavalla. Kiitokset teille ja voimme aloittaa koska tämä on tärkeä kokous. Mutta meillä on muutama muodollinen asia hoidettavana ennen kuin voidaan aloittaa keskustelu. Pöytäkirjan hyväksyminen, tuskin tähän on mitään huomauttavaa meidän edellisen kokouksen pöytäkirjaan. Sitten muutama nopea tiedonanto puheenjohtajalta. Huhtikuun täysistunnossa viime viikolla me hyväksyimme kolme kiireellistä asiaa. Yksi kosketti, tai käsitteli Venäjää ja toinen Valko-Venäjää ja kolme Bangladeshia erityisesti. Ja siinä juuri nämä alaikäisten avioliitot ovat kyseessä. Ja sitten haluan kertoa, että 27.3. on toinen vuosipäivä Saudi joukkojen hyökkäykselle Jemeniin ja vähän 10 000 henkilöä on kuollut siellä ja huomattavia määriä ihmisiä on myöskin joutunut sotarikkomusten kohteeksi ja kolme miljoonaa ihmistä on joutunut poistumaan alueelta ja kodeistaan. Eli Jemenissä on yksi kaikkein pahimpia humanitaarisia kriisejä maailmassa tällä hetkellä. Ja 3. huhtikuuta ulkoasiainministeriö on hyväksynyt päätelmät tähän liittyen, jossa kyllä ei tätä Saudi-Arabian tilanteesta. Ja Trua valiokunta tulee keskustelemaan asiasta sitten Mokerinin kanssa, siis varapuheenjohtajan kanssa, ja tulee katsomaan sitä, miten parlamentti voisi kansainvälisellä tasolla tehdä enemmän painostusta, jotta tämä konflikti päättyisi. Ja kolmas asia, tärkeä Huomenna me keskustelemme Stavros Lamprininiksen kanssa, joka on EUn erityislähettiläs ihmisoikeuksista. Ja huomenna käsittelemme juuri viime kertaista vierailua Etiopiassa – koska hän on vähän aikaa sitten käynyt siellä. Tämä aluksi, ja nyt aloitetaan kuuleminen lapsiavioliitoista. Lapsiavioliitot ovat huomattava ihmisoikeusrikkomus. Ikävä kyllä, se on yleisempi ilmiö kuin luullaankaan. Vaikka se on hyvin julkisesti kielletty. Yksi kolmasosa alle 18-vuotiaista kehitysmaissa joutuu tämän kohteeksi. Myöskin muissakin, muillakin alueissa, Aasiassa, Euroopassa, 10 prosenttia lapsista joutuu lapsiavioliittoon. Vaikkakin tämä ilmiö on vähenemässä maailmassa, kuitenkin huomattava, huolestuttava aihe on se, että demograafisen vaikutuksen takia 2050 350 miljoonaa tyttöä joutuu naimisiin ennen 18 vuotta täytettyään. Ja viime täysistuntokokouksessa viime viikolla me äänestimme päätösohjelmasta kirjallisissa asioissa Bangladeshin asioihin liittyen, jossa on hyvin monimutkainen ongelmakenttä juuri lapsia osalta tässä maassa heidän tekemänsä laki, jossa katsotaan juuri lapsia vähimmäis vähimmäisikää, joka on siis 18 normaalisti yksi miehille, mutta siinä käy kyllä. Tämä on askel taaksepäin, vaikka Bangladesh on sitoutunut kieltäytymään, kieltämään nämä lapsiavioliitot. Siinä on nyt poikkeus. Ja tämä on yksi syy, koska tällä hetkellä näiden lasten ja nuorten koulutus ei ole heidän prioriteettialueensa. Ja heidän, tämä avioliitto on ainoa ulospääsy tästä köyhyydestä. Sitten vielä kerron teille tästä julistuksesta, että voi allekirjoittaa sen. Siinä vastataan lapsiavioliittoja. Se on äh, Parliamentarians for Global Action kotisivulla. Tässä nämä tiedotukset ennen kuulemista. nyt annan puheenvuoron yhteispuheenjohtajalle, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puheenjohtajalle Vilja Linke Tsivutsille. Olkaa hyvä. The committee on... Kiitos puheenjohtaja. Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvovaliokunta kiittää mahdollisuudesta järjestää tämä yhteinen kuuleminen. Lapsiavioliitto-ongelma on laajalle levinnyt, ennen kaikkea tyttöjä koskeva ongelma. Tämä on vakava tyttöjä ja lapsia koskeva ongelma, joka vie heiltä mahdollisuudet hyvälle tulevaisuudelle. Eräs e valiokunnan tehtävistä on viedä eteenpäin naisten oikeuksia maailmassa, ja tyttöjen oikeudet kuuluvat naisten oikeuksiin. Me työskentelemme kehitys kehitysvaliokunnan kanssa tiivisessä yhteistyössä. Me pyrimme tekemään yhteisen julistuksen ja laatimaan asiakirjan koskien naisten voimannuttamista ja sukupuolten tasa-arvoa siten, että pyrimme EU-ulkosuhteiden avulla viemään eteenpäin naisten oikeuksia nelivuotiskaudella 2016-2020. On tärkeää, että naisten oikeudet valtavirtaistetaan kaikkiin ulkosuhdetoimenpiteisiin. avioliitot kuuluvat prioriteettina tähän työhön. Tämä on EU-prioriteetti. Tämän tyyppiset tapaukset, lapsiavioliitot voidaan koulutuksen ja taloudellisen, naisten taloudellisen voimannuttamisen avulla, eli näiden avulla voidaan välttää näitä ilmiöitä. Tästä puhuttiin tästä aiheesta myös silloin, kun valiokuntamme oli mukana komission 60 ensimmäisessä naisten asemaa koskevassa kokouksessa New Yorkissa. Tämä ei koske ainoastaan naisia ja tyttöjä Euroopan unionin ulkopuolella, vaan myös EUn sisällä. Me olemme Istanbulin sopimuksen puitteissa tehneet paljon työtä. Lapsiavioliittoa pidetään naisiin kohdistuvana väkivaltana ja me suosittelemme Istanbulin perussopimuksen sääntöjen täytäntöönpanemista kohdistamista myös miehiin ja poikiin, koska myös näkin, nämäkin voivat joutua pakollisen avioliiton lapsiavioliitto tarkoittaa sitä, että lapsi pakotetaan avioliiton vasten tahtoon tai tämä jopa siirretään toisen maahan avioliittoa varten. Minä uskon, että me kaikki haluamme lisätä tietoisuutta liittyen lapsiavioliitto-ongelmaan. Ja meidän on katsottava, kuinka voimme viedä eteenpäin meidän yhteisiä ponnisteluja, jotta voimme puuttua tähän ongelmaan. Puheenjohtaja, voitte jatkaa. Grazie. Kiitoksia. Aloitetaan sitten antamalla puheenvuoro meidän, vieraillemme. Minä voin esitellä yksi kerrallaan käyttää puheenvuoron. Mutta ensinnäkin haluan kiittää lasten oikeuksien komitean puheenjohtaja Fernando Pastaran kutsumme tulemaan tänne nopeasti Cape Townista. Ehkä professori Benjam Davidia haluan kiittää. Hän on myös antanut tukea meidän maahanmuuttoasioissamme. Ja hän on kertonut meille, miten tämä maahanmuuttajien tilanne ja heidän vanhempiensa vaikuttaa ihmisoikeuksiin. Kiitokset ovat vaikka meidän, meidän tänne parlamentti. Te olette asiantuntija lasten oikeuksissa, joten haluan kuulla teidän kokemuksistanne ja puheenvuorossanne. Kuinka voidaan tämä haitallinen toiminta poistaa ja kuinka voidaan jolla voidaan ehkäistä lapsiavioliittoja. Joten annan teille puheenvuoron 10 minuuttia. Tällä tavoin voimme käyttää parhaiten hyväksi, mutta aika, joka meillä on käytössä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, Kiitoksia kutsusta. Tämä on kolmas kerta, kun olen täällä. Vierailin marraskuussa myös Libe-valiokunnassa. Puhuttiin maahanmuutosta ja lapsista. Edustin Afrikan unionia ja olemme, harjoitamme vuoropuhelua EUn kanssa. Aika paljon työtä on tehty nais, lasten oikeuksien eteen ja kiittäisin erityisesti tämän kokouksen puheenjohtajia, mutta yleensäkin että tässä asiassa täällä valiokunnassa on lasten osalta otettu esille. Minulla on kymmenen minuuttia aikaa lyhyesti lapsiavioliitosta. Meille tämä on varsin kriittinen kysymys meidän komiteassamme. Meillä on 196 jäsentä yleissopimuksessa. En, tämä asia tulee komitean käsittelyyn, niin jos siinä kohtaa on todettu sanottu, että koskee lapsen, silloin me puutumme tähän asiaan. Tämä liittyy vuoropuheluun, mutta me olemme myös antaneet yleisiä kommentteja, kun pyritään vähentämään äh, haitallisia käytäntöjä koskevat naisia. Yksi kriittinen kysymys tässä yhteydessä on ollut lapsia vielä. Kaikki, mitä me YK-komiteassa teemme, tässä ydinkysymyksenä on yleissopimus lasten oikeuksista. Minkälaisia ohjeita sieltä löytyy ensinnäkin. valtiolla on velvollisuuksia suojella, kunnioittaa ja täyttää äh, lasten oikeuksia tai varmistaa, että lapsella on oikeus koulutukseen, terveyteen, Yksi syy, miksi lapsiavioliitto on niin kriittinen kysymys, johtuu siitä, että se on tällainen kattava aihe. Se ei vaikuta pelkästään suojelukysymyksiin, vaan myös kunnioituskysymykset liittyvät tähän. Ja sitten itsensä toteuttaminen ei ole kyse vain terveydestä, vaan on kysymys koulutuksesta, äh, väkivallasta lapsia kohtaan ja sitten lapsilla on myös oikeus leikkiin. Äh, komiteassa olemme panneet merkille eri kysymyksiä yhteistyössä on eri maiden kanssa ja palaan siihen kohta, mutta se toinen kattava asia on varaukset, jotka liittyvät lapsen oikeuksien yleissopimukseen, mutta myös muihin juridisiin kansainvälisiin välineisiin. Nämä ovat hyvin laajoja varauksia, ne ovat syrjiviä. Miten valtio voi asettaa varauksen, joka on sama asia. Että minä haluan siitä sama kuin, että haluaa syrjiä jotakin tietyn yleissopimuksen kohdalla, joka kuitenkin pyrkii poistamaan syrjinnän. Tämä koskee myös näitä yleissopimuksia naisia kohtaan. Tämä on yksi periaate juuri komitean työssä, miten valtiot voivat harjoittaa tällaista politiikkaa. Se on ihan yhtä pahaa, niin kuin ei olisikaan osapuolena yleissopimuksessa. Tämä on yksi asia, johon kiinnittäisin huomiota. Sitten pari muuta tärkeää periaatetta, nimittäin oikeus lapsen kehittämiseen. Se vaikuttaa myös näihin lapsiavioliittoihin, mutta lasten... Tähän liittyy myös suostumus. Kyse ei ole vain suostumuksen tasosta, vaan mitä lapset ajattelevat, sitten kun heitä on naitettu, mitä pitäisi tapahtua, mitä tapahtu, pitäisi tapahtua he, heidän lapsilleen lapsen osallistumisella pitäisi olla tässä tärkeä rooli, mutta loppujen lopuksi pääkriteeri, joka määrittelee sen to- to- toimintakuljesopuksen mukaisesti mukaan lukien myös tämä lapsiaviokysymys. Tässä pitää ottaa ennen kaikkea huomioon lapsen paras etu. Se on sääntö, mutta niin kuin komitean tunnustetaan, se on äh, sisällöllinen oikeus. Minkälaisia huomioita olemme esittäneet? Esimerkiksi maat tulevat komitean eteen ja kun he määrittelevät lasta, lapsen, se on alle 18 vuoden iässä. Yleensä se on mielestäni ongelma. Voisi ottaa malavilaisen tapauksen, missä perustuslaki määrittelee lapsen alle 16-vuotiaana henkilönä. Ja meillä on varsin paljon vaikeuksia, kun yritetty edistyä Malavin kanssa lapsiavioliittokysymyksessä, koska tässä perustuslaki määrittelee lapsen eri tavalla. Sitten on sellaisia valtioita, joissa on pyydetty, pyydetty että harmonisoitaisiin lainsäädäntöä yleissopimuksen kanssa ja tarvittaisiin juuri tähän avioliittokysymykseen. Ja yksi vastaus, onko hyvin muistanut, että yhteiskunta ei ole vielä valmis tarttumaan tähän lainsäädännön keinoon. Itse asiassa olemme sanoneet, että lainsäädäntö on olennainen osa tätä prosessia, että voidaan auttaa yhteiskuntaa valmistautumaan tähän. Tämä, onko tämä vain velvoite estää vai riittyykö tähän myös velvoite tehdä tämä kriminalisoida asia? Nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että on kaksi velvoitetta, jotka täytyy, täytyy siis estää, mutta täytyy myös kriminalisoida. Mutta kriminalisaatio ei välttämättä tarkoita sitä, että joka ikinen kohta jolla avustetaan tai joka ikinen perheenisän, joka on mukana lain rikkomisessa, joutuu oikeuden eteen. Usein esimerkki, jonka annamme, koskee ruumiillista äh, rangaistusta. Vaikka se on kriminalisoitu, niin ei se tarkoita, että jokainen vanhempi, joka tekee tätä, täytyy viedä oikeuteen. On muitakin toimenpiteitä, joita voidaan käyttää. Sitten on tullut sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät suoja, ikään, miten tätä rikotaan, oli sellainenkin tapaus, missä sukupuolinen hyväksymisen ikä on otettu 18 ja avioliittoikä on 16 vuotta. On tällaisia epäjohdonmukaisuuksia usein jotka liittyvät lapsiavioliittokysymyksistä. Yksi kriittinen kysymys, joka näkyy yhä enemmässä määrin, miten sovelletaan poikkeuksia äh, minimiavioliittoikään. Monet maat puhuvat vanhempien luvasta, suostumusta, jos tyttö tulee raskaksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja jos tarkastelee näitä yleisiä kommentteja haitallista käytännöistä, me olemme määritelleet varsin rajoittavia poikkeuksia pelkästään. Ja poikkeus ei voikaan tulla säännöksen, jota soveltaa. Sen täytyy koskea varsin poikkeuksellisia olosuhteita, jolloin sitä voidaan soveltaa. Kun on kaksi suurta poikkeusta, poikkeusmahdollisuutta, niin vielä on sellaiskin kohtia, joissa rikkomuksia tapahtuu, mutta haluaisin palata maihin alueellisella tasolla, joilla on korkeammat standardit, mitä tulee lapsia Esimerkiksi jos katsotaan Afrikan mm, perusoikeuskirjaa lapsen oikeuksista 31 artikla. Sen on artikla 37 Afrikan maat ja siellä sanotaan minimi-ikä avioliitolla on 18 vuotta. Afrikan maat, jotka ovat osallisena tässä perusoikeuskirjassa 37 niistä, ne eivät käytä tätä poikkeuslupaa, joka on luotu YK-tasolla, koska yleisopetus kyllä on sanoinen silloin, kun on korkeamman tasoinen velvoite alueellisessa välineessä, jossakin muussa kansainvälisessä välineessä tai jopa omassa lainsäädännössä, silloin yleissopimuksen kanta on se, että täytyy pitää kiinni tästä korkeammasta standardista, joka on käytössä. Jotkut muista esimerkkeistä, jos on joutunut raiskatuksi tai sukupuolisen äh, pahoinpitelyn kohteeksi, äh, silloin ei asta syytöksiä. Sitten sitten, onko se pakotusta avioliitosta, lapsiavioliitosta vai mistä, määritelmäkin on ongelmallinen kysymys. Sitten myös kun ajatellaan tiedonkierto, se on myös tärkeä kysymys ja tästä ehkä muutamat kollegani puhuvat enemmän myöhemmin. Sitten syrjintä, jota tapahtuu sitten kun lapset on naitettu, on myös sellainen kysymys, joka on tullut esille komiteassa. Lapset Heitä ulos koulusta, koska he ovat tulleet raskaksi tai menneet naimisiin. Mitä sitten tapahtuu avioliitolle sitten, kun lapsia tulee? Mitä tapahtuu lapsille, jotka syntyvät tähän avioliittoon? Ja mikä pitäisi olla tässä lapsen paras etu? Tätä olemme pohtineet, jotta voisimme hiukan ohjeistaa valtiota. Minulla on muutama minuutti aikaa ja lopetan sitten. Mm, tämä on kysymys, jonka olemme kysyneet itseltämme ja haluamme myös valtioille pohtivan tätä asiaa jos maksetaan myötäjäisiä ja tätä hintaa morsiamista, niin miksi se lisää haavoittuvaisuutta? Onko se hyvä asia, että maksetaan näitä vai ei? Mutta joskus tämä lisää kuitenkin haavoittuvaisuutta. Lapset sidotaan avioliittoon, koska on hintakin morsiamista maksettu ja sitten on tiettyjä odotuksia ja lapset eivät pysty täyttämään näitä odotuksia. Haluan palata sitten palveluihin, joita annetaan lapsille tai tarvitaan lapsille. Yksi asia, joka usein tulee esiin, on koordinaatio, aivan erityisesti horisontaalinen koordinaatio koulutussektorin, terveydenhoitosektorin, oikeus- ja sosiaalisektorin välillä ja median välillä, ja miten pitää tarttua näihin tytön kohtaamiin haasteisiin. Tyttöjen ja naisten voimaanottaminen on varsin kriittinen osa tätä koko prosessia. Mikä pitäisi miesten roolin olla? Tätä yritämme myös korostaa valtioille, jotka tulevat vierailulle meille. sitten koulutuksen rooli ja mielenkiintoista ei ole kyse vain vapaasta äh, koulutuksesta, alku- ja keskikoulutuksesta, vaan myös koulutuksen sisällöstä naisten sukupuolielinten muuti, ö, silpominen. On lapsia, esimerkiksi kenestä, jotka kieltävät, että menemme sitä lomalla kotiin, koska se on juuri se aika, jolloin tätä silpomista tapahtuu. On myös sellaisia tapahtumia, jolloin lapselle annetaan tavallaan voimaa koulutuksen kautta. He voivat sitä tavallaan jaloillaan. Ja tässä koulutuksella on todella tärkeä rooli. Puheenjohtaja vielä lyhyesti tiedonkeruusta. Monet valtiot, eikä tämä koske vain kehitysmaita, jotka käyvät komiteassa, vaan myös kehittyneet maat, jotka tulevat YK-komiteaan. Usein heillä ei ole eroteltua analysoitua tietoa olemassa. Ja datan kerääminen on todella tärkeää, sen käyttö on tärkeää, kun tartutaan näihin eri tapahtumiin. Olemme nähneet sellaisia maita, joissa on onnistuttu lapsiavioliiton poistamisessa, mutta se menestyminen riippuu kaupungeista ja maaseudulla ei ole edistetty. Vain jos on tietoa käytössä, niin siinä hyöt, sitä, silloin edistetään on tiettyjä etnisiä vähemmistöjä, uskonnollisia ryhmiä tai jopa etnisiä enemmistöjä. Sitten on sellaisia tapauksia, jolloin ei ole ollut mahdollista nähdä minkälaisia trendejä, suuntauksia, koska usein mailla ei ole ainakin kaksinkertaisia tutkimuksia kotitalouksista nähtäisiin, missä määrin lapsiavioliitto tässä osassa maata tap, saattaa tapahtua. Lopetan puheenvuoron tähän, mutta vastaan mielelläni kysymyksiin jatkossa. Kiitän yhteispuheenjohtajia. Kiitos, kiitos todellakin tästä panoksesta. Ja nyt seuraavaksi Fredrik Malberg. Haluan esitellä hänet. Hän on lapsiasiamiehenä Mm, ollut Ruotsissa marraskuusta 2008 lähtien, Haluan muistuttaa, että ensimmäinen lapsiasiamies mm, perustettiin ensimmäinen heinäkuuta 1993. Ja tällä lapsiasiamiehellä on oikeus pyytää tietoja hallintoviranomaisilta tai muilta viranomaisilta. Ja tällä tavoin pyritään vahvistamaan sitten YK lasten oikeuksien yleismuksen täyttöönpanoa. Hänellä on myöskin oikeus pyytää luokseen hallinnollisia viranomaisia keskustelemaan asioista. Nyt tänään voimme kuunnella hänen kokemuksiaan EU-jäsenvaltiosta, joten annan mielelläni hänellekin 10 minuutin puheenvuoro. Olkaa hyvä. Varmt tack eh, för inbjudan till den här Lämpimät kiitokset kutsusta tämän erittäin tärkeän kuulemisen koskien lapsiavioliittoja. Tämä on äärimmäisen tärkeä aloite sellaisella alalla, jonka suhteen Ruotsi ja EU voisi tehdä enemmän, jotta voidaan suojella lasten ihmisoikeuksia. Ongelmasta ei ole puhuttu riittävästi Euroopan maissa. Tästä kuullaan yhä enemmän Ruotsissa. Ja minä haluaisin kertoa nyt kokemuksistamme ja miten me olemme tämän ongelman kohdanneet. Nasrin kertoi lapsiasiamiehen toimistossa, kuinka pelottava oli kohdata Ruotsin maahanmuuttoviraset. Hän sanoi, että häntä pelotti, hän ei pystynyt hengittämään kunnolla. Ikäviä asioita oli tapahtunut, hän ei muistanut oman nimeään, häntä pelotti niin paljon. Tämä Nasrin kertoi meille, että hän pelkäsi, että hän joutui vankilan tämän kokouksen päätteeksi. 24. maaliskuuta, joten viikko sitten, lapsiasian, lapsiasiamies jätti kertomuksensa hallitukselle ja, hän, ja me kerroimme lapsipakolaisten kokemuksesta. Me olemme kohdanneet satoja lapsipakolaisia, sellaisia, jotka muuttivat, tulivat Ruotsiin perheen mukana, ja tulivat yksin, ja me halusimme näiden keskustelujen avulla tarjota rauhallisen mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan, kertoa ajatuksistaan, tunteista. Nasrin kertoi meille, että hän halusi tulla naisen haastatelmaksi maahanmuuttovirastossa, koska hän pelkäsi miehiä. Ja hänen, hän ei, ei hänen kärsivästä silloimisesta ei puhuttu mitään. Ja vasta kun hän sai komplikaatioita sen jälkeen, kun hän sai kieltävän päätöksen, hän kertoi jälkikäteen, että näistä silpomiskokemuksista ja sitten maahanmuuttovirasto totesi, että ei tämä ole merkittävä tekijä. 2015 järjestöt ilmoittivat, että nuoret naiset, nuoret tytöt ovat kärsineet, seksu, kärsineet seksuaalisesta väkivallasta, lapsiavioliitot muiden muassa, ja tämän tähden ollaan lähdetty pois. YK on pakolaisasiavaltuutetut oli tietoinen tästä. Valitettavasti tähän asiaan ei kiinnitetä Ruotsissa huomiota, kun viranomaiset kohtaavat pakolaisia. Yli 300 lasta ilmoitti, että nämä olivat naimisissa pakolaisviranomaisen mukaan. Mutta kun keskustelimme viranomaisten kanssa tästä aiheesta, kävi ilmi, että tämä luku on todennäköisesti paljon korkeampi kuin se luku, jonka viranomaiset meille antavat oikeastaan Malmössä 65 tyttöä todettiin avioliitossa oleviksi. Ja tästä tiedosta huolimatta lapset oleilivat edelleen tämän vanhemman puolisonsa kanssa. Ja mikäli tilannetta tutkittiin, niin seurantaa ei ole tehty, kaikkea ei edes tutkittu, tilannetta ei ole kartoitettu, jotta saataisiin kunnolliset luvut opastusta viranomaisilta ei heru, eikä tukea liemenkään. Lainsäädäntö Ruotsissa ei ole vielä ajan tasalla, jotta tilanteeseen voidaan puuttua. Nyt hallitus, johtuen minun kirjoittamasta kirjasta, on aloittanut tutkimuksen, jonka tavoitteena on luoda perusteet, paremmat perusteet lastensuojelulle ja suojelemiselle rikoksilta. Tämä on hyvä uutinen, koska nykyisessä tilanteessa, tilanne varmaankin muissa Euroopan maissa samalla tavalla, niin lapsia ei kohdella tasavertaisesti, vaan tässä on kaksi naismoralismia. Lapset, joilla on oikeus olla Ruotsissa, niin heillä ei ole oikeutta olla avioliitossa. Viranomaiset ovat julkaiseet julisteita, mikäli pelkää joutuvansa pakko avioliittoon. Ja mikäli lapsi on pakko lasta uhataan pakkoavioliitolla, niin sosiaaliviranomaiset voivat ottaa lapsen huostaan. Ja tämä on selkeä asia ja tämä on erittäin hyvästä syystä johtuen. Tämä johtuu siitä, että lapsiavioliitto on lasten oikeuksien vakava rikkominen. Tämä naiset eh, joutuvat jättämään tytöt joutuvat jättämään koulut kesken, ne putovat köyhyysloukkuun, väkivaltaa, raiskaus, ra- raskaudet, ovat uhkana. Ja ne ovat myös 15-18 äh, ikäisten tyttöjen suurin syy. Lapsiavioliitto on perinne, joka on erittäin haitallista lapsen terveydelle. Ja YK on lapsi, lasten oikeuksien komitea muiden muassa on sitä mieltä, että tämä on erittäin vakava rikkomus lasten oikeuksia kohtaan, koska lapsi ei anna sille täyttä suostumustaan. Ruotsin maahanmuuttovirasto on nyt luonut oman standardinsa, ja tässä standardissa tämä vastuu asetetaan kuitenkin lapselle. Mikäli lapsi haluaa, niin lapsi voi oleilla tämän vanhemman puolison kanssa ilman, että tätä asiaa tutkitaan. Ja mikäli lapsiavioliittoa epäillään, ei ole velvoitetta raportoida tästä sosiaaliviranomaisille. Lapselle annetaan tietoja, mikäli ongelmia on, mutta maahanmuuttajaviranomaisilla ei ole velvoitetta puuttua tähän. Me olemme kuitenkin antaneet selkeitä lausuntoja tästä maahanmuuttoviraston standardista, äh, niin me toivomme, että tämä, nämä otetaan huomioon. Lapsiasemiehenä me ihmettelemme, miksi tämä vastuu tästä annetaan lapselle. Mikäli ei halua avioliitosta, mikäli on avioliitosta, niin se on asia, jonka jota lapsi joutui peräänkuuluttamaan Ruotsissa, mutta sitten tavanomainen Ruotsissa oleva lapsi niin ei joudu hakemaan. Tässä on kaksinais, tässä on kaksoistandardit, eli Ruotsissa oleve, olevat lapset eivät joudu itse peräänkuuluttamaan oikeuksiaan, mutta ne, jotka ovat hakemassa turvapaikkaa, niin he joutuvat peräänkuuluttamaan näitä oikeuksia. Me olemme sitä mieltä, että kaikkien, niin ruotsalaisen kuin Nasrinin, pitäisi kyetä elämään tavanomaista nuoruutta. Ei pitäisi joutua pakkoavioliittoon, tulla raiskatuksi, joutua ettämään koulua kesken, tulla raskaaksi. Minä olen sitä mieltä, että meidän lainsäädännön ja viranomaisten tulisi antaa yhtäläinen suoja kaikille lapsille, jotta nämä voivat tehdä normaalin lapsuuden vastaan mieleni Kiitokset. Kiitoksia, että kerroitte meille tästä menestystavaritarinasta, joka voi olla myöskin meille esimerkkinä työssämme. Sitten haluaisin kiittää Girls of Brides järjestön edustajaa, joka on täällä paikalla tänään. Se on maailmanlaajuinen kumppanijärjestö, jossa on nyt 700 järjestöä mukana. Mikä Lakshmi Sundaram tulee kertoa meille viimeaikaista haasteita asteista, joita joudutaan kohtaamaan humanitaarisissa kriiseissä tai sitten pakotetussa siirtymään joutumisessa. Hän esittelee meille jo tunnettuja välineitä, joita on, jotka voisivat olla myöskin hyödyllisiä meille, meidän työssämme. Olkaa hyvä, teillä on kymmenen Kiitoksia kutsusta tulla tänne puhumaan. Me olemme kuulleet paljon lukuja ja tarinoita tytöistä Euroopan unionissa, ja ehkä voidaan ottaa toisella tarinalla, joka tytöstä joka tulee EUn ulkopuolelta. Lakshmi Shagarista tämä, tämä tarina kertoo. Ja hän tytöstä astumaan sama nimi kuin minulla, mutta se ei ole syy, miksi kertoo tarina. Mutta Laksi joutui tilanteeseen, joka, minä en ole joutunut voimaan. Hän, hänet naitettiin, kun hän oli vuoden ikäinen, jota hän ei tiennyt sitten. Mutta kun hän tuli teini-ikään, niin hänen perheensä kertoi hänelle, että nyt on aika sitten muuttaa tänne aviomiehen perheen luokse. Ja hän ei ollut koskaan tavannut vielä tätä aviomiestä. Ja Lakshmi oli erityinen nainen, hän teki tämän nyt tämän rohkeaa. Eli yhdessä meidän järjestöimme kanssa. Hän meni oikeuteen, että hänen oike- avioliittonsa voitaisiin kumota. Ja tämä oli yksi ensimmäisiä tapauksia Intiassa. Näin pystyttiin kumoamaan hänen avioliittonsa. Ja tämän jälkeen hänestä tuli myöskin omien oikeuksien puolustaja. Ja on tärkeää pitää nämä tarinat mielessä ja muistaa, että tämä on meidän yhteinen velvollisuus, joko täällä unionissa tai ulkomailla, että taataan se, että tytöt, kuten lapsi, niin eivät joudu tällaisiin kauheisiin tilanteisiin yksin. Ja että voidaan sitten lähestyä tilannetta, jossa lapsen sisaret ja tyttäret voivat elää maailmassa, jossa voidaan elää ilman pakkoa. Ja kuulittekin näistä muutamista luvuista aikaisemmin. Lakshmi ei ole yksi, yksi neljästä tytöstä maailmassa näyttää nuorena. Ja Afrikassa, Etelä-Saharan Etelä-Pohjois-Afrikassa tilanne on hyvin yleinen. Mutta näitä tapahtuu kuitenkin kaikilla muuallakin maailmassa, kuten Brasiliassa, Meksikossa, Indonesiassa, Iranissa ja Filippiineillä. Siellä on suuria määriä lapsia välittömästi. Miksi me pitää katsoa tätä asiaa? No se on selkeä ihmisoikeusloukkaus, mutta pitää myöskin muistaa, että tämä vetää takaisin muita kehitysyhteistyötoimia, joita me pyrimme tekemään. Kuinka voidaan ottaa lapsikuolleisuus huomioon? Miten voidaan pitää lapset koulussa? Tai HIV leviäminen estää? Kuinka voidaan estää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa? Koska lapsia ole kaikkien ongelmien ytimessä. Eli tämä antaa tämän meille lähtökohdan katsoaksi monia muita asioita, joita meidän maailmanlaajuisena yhteisönä pitäisi katsoa koska tiedämme, että voimme myöskin yhdessä sukupolvessa keskeyttää tämän noidan kehän. Se ei ole helppoa, mutta tiedämme, että tytöt voivat mennä kouluun ja heillä sitten on taloudellisia mahdollisuuksia käyttää potentiaalin hyväkseen. Niin he tekevät kaikkeensa sen eteen, että voivat taata, että heidän tyttärensä eivät joudu lapsia liittoon. Ja tämä voi muuttaa tilanteen kaikkialla maailmassa ja päättää tämän menettelyn kaikkialla. Kuulimme syitä, miksi näitä lapsiavoliittoja tapahtuu. Nyt haluaisin vähän kertoa tämän tietenkin. Tämä on tietenkin selkeä esimerkki sukupuolten välisestä epätasarvosta. Koska ovat tyttöjä, heitä katsotaan vähemmän arvokkaammaksi kuin poikia. Jotenkin köyhyys ja muiden vaihtoehtojen mahdollisuuksien puute johtaa myös lapsiavoliittoihin. Olemme nähneet myöskin lisääntyvää lapsiavioliittojen määrää humanitaarisissa kriiseissä, erityisesti syyrialaisissa pakolaisleireillä Jordaniassa ja muualla on huomattavia määriä lapsia avoliittoja. Aikaisemmin 14 prosenttia, nyt yli 30 prosenttia näillä leireillä joutuvat lapsiavoliittoon. Ja aika usein perheet näkevät tämän mahdollisuuden suojella tytärtään näkemättä sitä suurta väkivallan määrää, joka syntyy sitten lapsiavioliitosta, kun he joutuvat aikaisemman saamaan lapsia ja joutuvat myöskin väkivaltaisen miehen kouriin. Me olemme tehneet paljon työtä tunnistaakseen, mitä voitaisiin tehdä päättääkseen nämä lapsiavioliitot. Ja kollegat täällä paneelissa puhuivat jo näistä näistä strategioista ennen minua. Girls and Brides. Me olemme ottaneet 150 järjestöä yhteen ja, ja katsoimme heidän kanssaan, mitä voidaan tehdä estääkseen lapsia avioliittoja ja tukeakseen jo avioliitossa läviä tyttöjä. No, yksi tärkeä tehtävä on toimia suoraan näiden tyttöjen kanssa, että heillä on mahdollisuus käyttää oikeuksia. Sitten tehdään työtä yhteisöjen kanssa, uskonnollisten johtajien kanssa ja poikien kanssa, että sosiaaliset normit voidaan muuttaa, ettei nähdä, että avioliitto on ainoa mahdollisuus. Ja kolmantena pitää tietenkin taata, että terveyspalvelut ja oikeuspalvelut ovat saatavilla sekä naimisissa eläville että naimattomille tytöille. Ja neljänneksi pitää taata laajaa tukea myöskin lainsäädännön puitteissa. Tämä tukee kaikkia muita toimia. Ja huomattava edistystä on tapahtunut viime vuosina. Kun tämä aloittiin 2011 tämä toiminta, niin, niin kukaan puhui lapsiavioliitoista. Nyt täällä on todellakin päätetty 2030 mennessä päättää lapsiavioliitot kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa YKssa. Ja myöskin Afrikan unionissa on tehty päätöksiä tämän suhteen ja Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestön puitteissa ja 14 muussakin maassa. Eli monia uusia ohjelmia on jo alkanut, on haluttu käyttää myöskin HIV-ohjelmia. Mutta paljon pitää tehdä vielä. Ja EUlla on hyvin tärkeä rooli tässä. Ja MEPEillä on myöskin tärkeä rooli tässä. Ja yksi asia, mitä järjestössämme on tämä tällainen, tällainen ohjekirja, miten voidaan puuttua lapsiavioliittoihin. Ja tätä käytetään parlamentaarikaan myöskin niissä maissa, joissa on paljon lapsiavioliittoja, ja myöskin niissä maissa, joissa on vähemmän lapsiavioliittoja. Mutta olemme valmiita antamaan teille linkin näille sivuille, että löydät tämän, löydät tämän tiedon. EUlla on, on hyvin tärkeä poliittinen voima ja lahjoittaja, joten te olette myös antaneet paljon tukea tässä lapsiavioliittojen päättämisessä. Että voidaan poistaa tämä tästä sukupuoliasia keskustelusta ja käsittää enemmänkin ihmisoikeuksista ja kehitysyhteistyöstä. Tämä on tärkeää. Tämä myöskin investoida enemmän näihin lapsiavioliittoa koskeviin ohjelmiin. Ja myöskin terveys ja koulutus, hoive, nuoriso, näihin ohjelmiin pitää investoida. Myöskin humanitaarinen vastaus pitää löytää näihin asioihin. Että suojella kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia tyttöjä ja pitää myöskin pyörä, pyrkiä siihen, että nämä kaikki oikeudet pannaan täyntöön. Tämä meidän yhteistyön avulla voidaan taata se, että tytöt, kuten Laksin, eivät joutu yksin kohtamaan näitä tilanteita, että hänen sisarensa ja tyttärensä pystyvät elämään maailmassa, jos lapsia ja ei ole. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvää, tärkeää työtä, tärkeää kokemusta, joka on varmaan meille myöskin hyödyllistä. Niin täällä myöskin on kopioita tästä äh, kirjasesta tuolla sisääntulon luona, että voit ottaa sieltä. Sitten Senegalista Ramatu Ture, joka on Länsi-Afrikan UNICEFin toimiston johtaja. Siellä käsitellään juuri lastensuojelua. Ja hän käsittelee esityksessään sitten tämänhetkistä globaalista tilannetta. Me tulee UNICEFin ja UNFPAn ohjelmien tilannetta lasten oikeuksien osalta, joten kuunnellaan häntä seuraavaksi. Olkaa hyvä. Thank you. And... Kiitoksia. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa, että UNICEF on kutsuttu tähän yhteiskuulemiseen mukaan. Olemme erityisen kiitollisia EUn sitoumuksesta lopettaa globaalisti lapsiavioliitot niin kuin näkyy siinä, että hiljattain hyväksytyn EUn su- suuntaviivat lasten oikeuksien suojelemiseksi ja sitten hiljattainen neuvoston päätöslausuma oli samantyyppinen olemme saaneet tukea EUlta. Tämä on todella ratkaisevan tärkeää globaalissa toiminnassa, kun pyritty estämään lapsiavioliittoja, jotta annettaisiin reilut mahdollisuudet miljoonille lapsille, jotka ovat vaarassa joutua lapsiavioliittoon. Tulen keskittymään puheenvuorossani toimintaan, jota tehdään maissa, joissa lapsiavioliittoja tapahtuu. Mutta ennen kuin aloitan, pyytän pyydän voida kertoa myös tarinan Fibasta. Hän on nuori tyttö, jonka tapasin viime kuussa, kun vierailin Nigerissä, joten ehkä tiedättekin, Nigerissä on kaikkein eniten ja 76 prosenttia tytöistä naitetaan ennen 18 vuoden ikää ja 7, <laughs> niin 76 prosenttia todellakin ja 24 prosenttia ennen 15 ikävuotta. Fiba ei ollut mikään poikkeus. Hän oli toisella luokalla, kun hänen mahdollisuutensa saada terve lapsi tuhoutui. Hän isänsä päätti, että hän oli aika mennä naimisiin. Silloin hän oli 10-vuotias ja hän meni naimisiin 30-vuotiaan miehen kanssa. Ja tämä oli alku kuuden vuoden painajaiselle. Afiba jatkuvasti häntä jotkut raiskattiin, hakattiin, ellei sitten hänen anoppinsa pakottanut häntä eh, tekemään työtä orjana. Hän joutui usein nukkumaan yksin ulkona ilman ruokaa. 14 vuoden iässä hän tuli raskaaksi, mutta johtuen komplikaatioista raskauden aikana hän sunnutti kuolleen lapsen. Onneksi Afivan tarina on tai ikävä kyllä tämä tarina koskee liian monia lapsia, erityisesti siellä, missä minä teen työtä Keski-Afrikassa, Läntisessä Afrikassa, jossa neljä kymmenestä tytöstä joutuu ennen 18 ikävuotta. Joten lopuksi haluaisin puhua UNICEFin, UNICEFin globaalista ohjelmasta, että voidaan lopettaa lapsiavioliitot. Tätä ohjelmaa on toteutettu 12 maassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa, ja suurta tukea on saatu myös EUlta. Haluaisin myös keskustella siitä, miten tämän tyyppiset ohjelmat vaikuttavat satojen tuhansien lasten elämään ja yhteisöjen elämään myönteisesti. Ja vielä lopuksi, perustuen siihen, mitä olemme oppineet tähän mennessä, ei vain tästä ohjelmasta, vaan myös muiden maiden kampanjoista, niin voin lyhyesti kertoa, mitä pidämme ratkaisevan tärkeänä asiana, kun pyritään tarttumaan tähän ongelmaan. Joten kollegani paneelissa jo tässä käyvät läpi näistä, minkälaisia tuhoisia vaikutuksia lapsia avioliitosta on. Me tiedämme, että se rikkoo tyttöjen ihmisoikeuksia vartaan, se on tuhoisaa terveydelle, koulutukselle, ja vaarantaa lasten tulevaisuuden, joten UNICEFin ja UNEFin yhteisohjelmaan tavallaan kehys, jotta voidaan edistää tyttöjen oikeuksia, jotka voivat lykätä avioliittoa ja tarttua niihin olosuhteisiin, jotka vaikuttavat tämän olemassaolon ja välit, huolehtia tytöstä, jotka ovat jo naimisissa. Niin kuin Laksman sanoi, sitä sovelletaan kahdet 12 maassa, jossa on paljon avioliittoja. Ghana, Niger, Sierra Leone, Burkina Faso ja sitten Etiopia, Uganda, Zambia. Bangladesh, Intia, Nepal, Aasiasta, samoin Jemen, lähi -idästä. Tärkeää on tutkia näitä maita ja oppia siitä ja käyttää sitä hyväksi sitten muissa maissa, joissa on myös paljon lapsiavioliittoja. Ongman liittyy liittää yhteen yhteiset perheet, nuoret. Tässä Yhdessä pyritään estämään tyttöjen liian varhaiset avioliitot ja tukemaan niitä, jotka ovat jo naimisissa. Ja tämä on todella hyvin tärkeää. Miksi? Sen takia, että me tiedämme, että lapsiavioliittojen mm, johtuvat myös rakenteellisista, sosiaalisista ja kulttuurista tekijöistä. Ja perusteltuista syistä, köyhyydestä, koulutuksen puutteesta ja talouden sen mahdollisuuden puuttumisesta, sosiaalista käyttäytymistavoista, syrjinnästä, joka liittyy naisiin, tyttöihin ja tiukkoihin sukupuolisääntöihin, eikä olla tietoisia vaihtoehdoista ja miten voidaan toteuttaa vaihtoehtoja. Monta kertaa kun teemme työtä, lapset nähdään taakkana, kuluna ja lapsiavioliitto on usein sitten paras vaihtoehto. Ikään kuin joissakin konteksteissa lapsiavioliitto avioliitto on tavallaan keino vapauttaa perhe ja säilyttää sen kunnia ja samalla suojella tyttöjä. Joten mitä tulee ohjelman saavutuksiin 12 maasta. Seitsemän näistä maista tällä hetkellä on hyväksynyt kansallisia strategioita, lakeja, toimintatapoja lopettaa lapsia. Viime vuonna ohjelma, joka koskee 8000 tyttöä, yksilöitä, jotka ovat tavallaan tällaisia portinvartijoita. Ja sitten säännöllisen vuoropuhelun kautta voidaan puuttua asiaan ja pyritään puuttumaan sukupuoleen liittyviä sosiaalisia normeja, jotka liittyvät näihin avioliittoihin. Tässä parannetaan yli 400 terveysviranomaisen mahdollisuuksia toimia. Afiba, tämä nuori tyttö, josta aloin kertoa puheenvuoroni alussa, on yksi näistä tytöistä, joka on saanut ohjelmasta tukea. Itse asiassa sen jälkeen, kun hän vietti päiviä sairaalassa, hän päätti alkaa uuden elämän. Sitten kun hän palasi miehensä luo, hän salaa alkoi myydä tekemään käsitöitä ja lopulta hän onnistui kokoamaan yhteen 10 dollaria, 10 dollaria. Yhtenä yönä hän lähti talosta, hän osti bussilipun ja hän matkusti omaan kylänsä. Afiba ei koskaan palannut. Hän osallistui epäviralliseen koulutusohjelmaan, jota tuetaan meidänkin ohjelmasta, ja hän sai myös terveydenhoitoa, psykologista tukea, ja häntä opetettiin elämän taidoissa. Nyt Afiba on itse 18-vuotias. Hän kuuluu entisten lapsimorsianten morsian tyt, naisryhmään ja hän on mukana tällaisessa naistukiryhmässä siis mukana on myös perheväkivallan väkivallan uhreja. Viime kuussa hän kertoi minulle, että hänen tavoitteena on nyt tulla räätäliksi. Hänellä on ompelukoni ja ompelutarvikkeet ja hän tekee itse työtä elättääkseen itse, niin, että hänestä tulee todella riippumaton. Kun naisella ei ole taloudellisia resursseja, hän sanoi minulle, hän on riippuvainen miehestä. En koskaan halua olla riippuvainen miestä, en isästäni enkä aviomiehestä, joten vielä lopuksi ehkä sen verran, että kerron muutaman se, muut, muista, asioista, joista olemme oppineet. Siis yleisesti ottaen avioliitto lapsiavioliitot ovat pikkuhiljaa vähenemässä. Yksi neljästä nuorista tytöstä, jotka ovat tällä hetkellä naimisissa, ja kun he ovat lapsia, niin aikaisemmin 90-luvulla heitä oli yksi kolmesta. Tiedämme myös sen, että tyttöjen naittaminen alle 15-vuotiaana on vähentynyt 10 prosentista 6 prosenttiin 90-luvulta. Jos tämänhetkinen edistyminen säilyy tällä tasolla, jatkossakin lapsiavioliitot vähenemät, mutta tähän liittyy kyllä yksi mutta, koska johtuen väestön kasvusta Kokonaislapsimorsianten määrä on vieläkin 150 miljoonaa vuoteen 30 mennessä. Jos tämänhetkiset trendit jatkuvat, yksi kolmasosa lapsimorsiamista tulee olemaan afrikkalainen ja vuoteen 50 mennessä puolet heistä on afrikkalaisia. Mutta me tiedämme, että tällä alueella, jossa teen työtä Keski- ja Etelä-Länsi-Afrikassa, niin jatkuvasti lapsiavut ovat vähentyneet. Se ei kuitenkaan riitä vähentämään väestön kasvua, vaan pikemminkin siis lapsimorsiamen määräkin tulee kasvamaan. Kun ajetaan sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia vaikutuksia lapsiavioitosta, niin sen takia avio, tämä avioliitto pitää nähdä vakavana ihmisoikeusrikkomuksena, mutta myös pääesteenä kestävälle kehitykselle. Todistajat osoittavat, että silloin kun lapsiavioliiton syitä poistetaan, käytäntö vähenee ja loppujen lopuksi se päättyy. Jotta näin pystyttäisiin tekemään, ja niin kuin Lashmihan oikein sanoi, on ratkaisevan tärkeää vahvistaa koulutusta, terveydenhoitoa, oikeusjärjestelmää, lastensuojelujärjestelmää maissa, joissa tätä lapsiavioliittoa erityisesti harjoitetaan niin, että sitä ei enää pidettäisi parhaana mahdollisena vaihtoehtona perheille. Tässä voidaan vain onnistua, jos monialaisesti suhtaudutaan asiaan ja lisätään kumppanuuksia eri sidosryhmien kanssa, hallitukset mukaan, kansainvälinen, kansalliset järjestöt, kansalaisyhteiskunta, yhteisöt. Lopuksi kun lapsiavioliitto on tällainen yleinen sosiaalinen normi, on ratkaisevan tärkeää erityisesti ottaa mukaan pienet yhteisöt, perheet, mukaan lukien uskonnolliset ja perinteiset johtajat. Me uskomme, että jokaisella tytöllä, ihan niin kuin Akivallakin, on oikeus saada mahdollisuus toteuttaa omaa elämänsä. Kiitoksia. Grazie. Gra- Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Sitten seuraavaksi antaisi vielä yksi puheenvuoron Mark Giacominille, joka on ulkosuudenhallinnon ihmisoikeuksia ja niitä vastaavia asioiden vastaava johtaja. Uh, echo, Minä haluaisin tukea, mitä täällä on sanottu lapsiavioliitosta. Ensinnäkin kyseessä on ihmisoikeusrikkomus, ja tämä liittyy myös suurempaan ulottuvuuteen koskien naisten ja tyttöjen syrjintää. Tarvitaan kokonaisvaltainen strategia lainsäädäntö pääsykoulutukseen, se, että muutetaan taloudelliset, sosiaaliset, sukupuoleen liittyvät stereotypiat yhteisöissä. On tärkeää, että taistellaan tätä haitallista käytäntöä vastaan, ja on tärkeää, että taistellaan aikaisessa vaiheessa näitä systeemisiä epäkohtia kohtaan siten, että on pitkäaikaisia ohjelmia, jotka parantavat lasten pääsyä perusoikeuksiin, perhesuunnitteluun, turvallisen koulutukseen, laadukkaaseen koulutukseen, puhtaaseen veteen terveyspalveluihin ja on tärkeää, että lapsia suojellaan väkivalta. Tärkeää on myös huomioida, että kyseessä on ihmisoikeusprioriteetti EUlle ja se on myös EUn sukupuoliin agendassa mukana. Lapsiavioliitot on myös huomioitu EUn lapsen oikeuksien suuntaviivoissa, ja tämä nostaa esiin sen, että EU haluaa poliittisesti puuttua lapsien kohtamaan väkivaltaan. Nämä suuntaviivat käsittelevät sitä, kuinka voidaan opera- siirtää operatiiviseksi kaikki ne ohjeet, joita on olemassa, ja siinä on kirjattu erilaiset toimenpiteet ja toimijat, jotta voidaan suojella lapsia asianmukaisen tavoin. Konkreettinen esimerkki toimestaan tässä operatiivisessa osiossa nostaa esiin sen, kuinka kumppanuusmaat voivat korostaa lasten oikeuksia, ottaen huomioon, mikä on lasten tilanne maassa. Poliittisella tasolla EU nostaa esiin lapsiavioliitot poliittisissa ihmisoikeusvuoropuheluissa sellaisten maiden kanssa, joissa lapsiavioliitot ovat yleisiä. Bangladesh, Pakistan, Algeria, Georgia. Siellä on eräs korkeimmista aikaisten avioliittojen prosenteista koko Euroopassa, ja Azerbaijan ovat sellaisia maita, joissa nämä ilmenevät monet. EU-kumppanit ovat myös nostaneet esiin lapsiavioliittoasian ihmisoikeus- ja kehitysstrategioissaan. Lisäksi yhteistyövälineen avulla viestitään tätä asiaa ja Yhdysvallat Yhdysvallat ja EU ovat antaneet varoja YK-ohjelmien kautta lapsiavioliittojen ehkäisemiselle. Tässä puututaan ennen kaikkea 12 maahan. Tässä kiinnitetään huomiota koulutukseen, terveydenhuoltoon, siihen, että vahvistetaan erilaisia mekanismeja, tyttövoimannuttaminen ja sosiaalisten normien muuttaminen. Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Intia, Nepal, Niger, Mosambik, Sierra Leone, Uganda, Jemen ja Sambia ovat näitä maita, joissa tätä ohjelmaa viedään eteenpäin. Viimeinen asia, jonka haluan nostaa esiin, on 2030 kestävän kehityksen tavoitteet 5.3. Siinä puhutaan tätä sukupuolten välisestä, välisestä tasa-arvoasiasta niin puhutaan siitä, että aikaiset äh, liian lapsiavioliitot ja naisten äh, sukupuolielinten silpominen tulee poistaa vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi on päätettävä kaikki lasten kohtaamat väkivallan muodot. Lopuksi minä haluaisin jakaa kolme avainviestiä. Ensinnäkin tässä lapsiavioliittoasiassa ei rikota ainoastaan tytön oikeuksia kohtaan, vaan tämä on syrjintää muoto, jota naiset ja tytöt kohtaavat. Toinen asia on tärkeää kaikille yhteiskunnan tasolla. Naisille ja tytöillä on oma ääni, joka tulee kuulluksi, ja on tärkeää, että nämä pääset osallistuvan keskusteluun, jotka vaikuttavat näiden elämiin. Miesten ja poikien tulee myös vastata haasteeseen sen suhteen, että viedään eteenpäin positiivisia normeja koskien sukupuolten tasa-arvoon ja väkivallattomuuteen. On tärkeää, että viedään eteenpäin ohjelmia, jotka ajavat kokonaisvaltaista kehitystä, jotta päästään eroon tästä haitallisesta käytännöstä. Eh, Kiitoksia Mark Communio tästä esityksestä. Nyt voidaan aloittaa sitten mielipiteiden vaihto jäsenten kanssa. Korassa Pilt, olkaa hyvä teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän asiantuntijoitamme. Tarinat, joita te kerroitte Afibasta, Nasriasta ja monista miljoonista muista, ei voi olla tässä sydän kovana. Voin vakuuttaa, että lasten oikeuksien interryhmän puheenjohtajana samoin olen itse esittelen Istanbulin yleissopimuksesta ja käsittelee myös lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa asiakirjaa. Me teemme todellakin parhaamme, jotta jatkamme nollatoleranssia tässä asiassa, ja olen erittäin iloinen tästä 2015 toimintasuunnitelmasta on toteutettu käytännössä. Mielestäni meidän pitäisi tehdä vielä paljon enemmän ja käyttää taloudellisia resurssejamme näissä maissa, joista te puhuitte, puhuitte esimerkiksi Nigeristä, mutta on monia muitakin maita, joissa te toimitte. se pitäisi tukea näitä uhreja. Nyt on tämä no, maailmanlaajuinen gag-sääntö, kun estetään rahoitusta sukupuolta sukupuoliterveyttä varten ja tästä tytöt ja naiset kärsivät. Niin kuin tekin sanoitte, tässä on juuri kyse terveydestä ja lapsuuden ryöstämistä, riistämistä. Ei pääse kouluun ja näin ollen ei pysty elämään itsenäisesti elämäänsä. On myös erittäin tärkeää, niin kuin te sanoitte, että saamme aikaan lainsäädäntöön muutoksia näissä maissa, joita tämä koskee niin Euroopassa ja sen ulkopuolella. Meidän pitäisi tukea oikeusjärjestelmää, lainvalvontajärjestelmää, rakentaa valmiuksia, kouluttaa ihmisiä ja pitää tietenkin tukea myös uhreja. Täällä 8. maaliskuuta meillä oli vierailulla yksi Saharov-palkinnon saaja, joka selviytyi hengissä Daeshin seksiorjuudesta. Ja hän puhui järkyttäviä tarinoita järjestäytyneistä raiskauksista ja tytöistä, joita oli annettu lahjaksi, palkinnoksi tehdyistä rikoksista. Ja on todella tärkeää, että me pidämme mielessämme tämän tyyppiset rikokset, mutta myös epätoivoiset vanhemmat pakolaisleireillä, joita olemme itse nähneet vierailemassa siellä, he ovat sitä mieltä, että tämä on paras tapa antaa tulevaisuus heidän lapsilleen niin kuin tekin sanotte, sitten on näitä peiteltyjä avioliittoja. Tätä tulemme työstyöstämään. Tätä, tässähän on kyse tavallaan äh, ihmiskaupasta ja tyttöjen seksuaalista riistosta ja hyväksikäytöstä. Sitten äh, kiitän myös kovasti Ruotsin lapsi asia, oikeusasiamiestä ja odotan kovasti tätä tapahtumaa, jonka järjestätte huhtikuussa myöhemmin. Olen todellakin samaa mieltä teidän kanssanne. Tässä ei saa käyttää kaksoistandardeja. Riippumatta lapsen asemasta lapsiavioliitto pitäisi tunnustaa rikoksena ja antaa yhteiset oikeudet. Meillähän on hyväksytty laki Ruotsissa, jossa ollaan nähdään asia niin, että avioliitto, joka on tapahtunut ennen 18 ikävuotta, ne ovat laittomia avioliittoja ja mielestäni tämä on tärkeä askel eteenpäin. Ja tätä voitaisiin ehkä tarkastella mahdollisuutena myös muissa EU-maissa ja muuallakin. Vielä lyhyesti mainitsisin tämän Istanbulin yleissopimuksen, jossa aivan selkeästi kriminalisoidaan lapsiavioliitot. On vieläkin jäseniä, jotka eivät ole ratifioineet, tehkää niin. Jos ette ole vielä toteuttamista käytännössä, pyydän, että tekisitte niin. Minun kosketti kovasti, mitä te sanoitte Rouva Sundra, mutta sanoitte, että johtuu siitä, että he ovat tyttöjä, siksi että he ovat naisia. Ja juuri siitä Istanbulin sopimuksessa on kyse. Nämä ovat rikoksia, joita tehdään sen takia, että ihminen on nainen. Ja tätä, tästä kannattaa muistuttaa, koska tähän liittyy paljon tällaista sukupuolista ideologiaa. Tätä kautta me emme pääse eteenpäin, emme pysty suhtautumaan välttämättömällä tavalla holistisesti näihin kysymyksiin ja tarttua lapsiavioliitto muun muassa. No nyt mitä olemme tehneet lapsen oikeuksien työryhmässä, teimme muutamia muutoksia vastaanottodirektiiviin, jota olemme tarkistamassa. Samoin direktiivin asetus, Dublin asetusta on muutettu. Meidän pitää varmistaa, että alaikäinen aina tunnustetaan osana alkuperäistä perhettään, vaikka he saapuisivat tänne naimisissa. Se tarkoittaa siis sitä, että ei tunnusteta pakkoavioliittoa, joka on tapahtunut ja edelleen haluamme antaa riippumattoman oikeudellisen aseman ja oikeuden saada suojaa tytöille Istanbulin yleissopimuksen säädösten mukaisesti. Vielä lopuksi haluaisin sanoa yhteispuheenjohtajalle, että perintö, perinne, uskonto, kulttuuri ei koskaan voi olla mikään tekosyy rikoksia, jotka kohdistuvat tyttöihin ja lapsiin. Ja meidän pitää paljon enemmän tehdä yhteistyötä Euroopassa sen ulkopuolella myös käsitellä näitä kunniamurhia, kunniarikkomuksia ja murtaa tällainen noidankehä, joka liittyy köyhyyteen, alistamiseen, väkivaltaan jotka liittyvät kulttuurisiin kysymyksiin. Haluan vakuuttaa teille, että me jatkossakin olemme sitoutuneita tähän ja kaikessa työssä, mitä teemme maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan yhteydessä, niin haluamme toteuttaa tällaista nollatoleranssia. Toivottavasti saamme tukea kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Karassa Pilt. Sitten edustaja Aito, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, että järjestitte tämän tärkeän keskustelun aiheesta, johon vaadittiin kyllä myöskin kirjastotoimintaa toimintaa. Ja myöskin FAM-valiokunnassa tästä keskustelemme viime vuonna. Meillä oli myöskin suullinen kysymys aiheesta, joten selvästikin täällä tehdään ihan liian vähän vielä. Ei pelkästään parlamentti, voi reagoida tähän pakolaiskriisiin, vaan jäsenvaltioiden pitäisi myöskin puuttua asiaan. Eikä kyseessä ole pelkästään vaan nämä järkyttävät luvut, joita tapahtuu täällä unionin sisällä. Ja nämä esimerkit mainittiin täällä, mutta myöskin asioita tapahtuu siis täällä jäsenvaltioissa. Kyllä parlamentin pitää ottaa vähän rohkeammin kantaa näihin asioihin. Itse minä olen tehnyt päätöslausumaehdotuksen. Tottavasti se saa tukea taakseen. Tässä ovat mukana kaikki nämä elementit, ei pelkästään tuomita tämä itsessään tämä lapsiavioliitto, mutta pitää myöskin pyrkiä siihen, että kaikki parlamentit ja toimielimet EU:ssa ottaisivat selkeästi kantaa asiaan. Te totesitte tämän, tämä on selkeä ihmisoikeusrikkomus. Ja eli tämä pitää käsitellä myös tällaisena. Ja pitää ottaa tämä esille, kun keskustellaan sosiaalitalouksista tilan, suhteista näiden kolmansien maiden kanssa ei voi jälleen kerran sulkea silmiä näiden lasten kärsimyksiltä. Nämä kärsimykset jatkuvat sukupolvelta sukupolvelta. Tänään naiset, jotka näitä arpeja kantavat, niin loppujen lopuksi tämä aiheuttaa sitten vuosikymmenien tuhon ennen kuin ongelma voidaan poistaa. On tärkeää, että puhutaan asiasta ja toivottavasti parlamentti tulee toimimaan asiassa konkreettisesti. Voimme keskustella kansainvälisten toimijoiden kanssa, UNICEFin kanssa ja, ja muidenkin kanssa, jotka valvomat tällä hetkellä tilannetta, jotta sitten saataisiin sellaisia ratkaisuja aikaiseksi, joilla voidaan sitten vastustaa tätä vakavaa ilmiötä. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Ajuto. Sitten jos te kanssa olkaa. Gracias, presidenta. En primer lugar, eh, que... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia tässä kuulemisessa ja he ovat auttaneet meitä parlamentin jäseniä. Siis mehän olemme vastuussa sitten jälkikäteen ilmaisemaan työssämme huolemme tästä asiasta. Tämä on todella hyödyllinen keino saada kuulla juuri teitä instituutina ajatellen, mutta myös ajatellen niitä järjestöjä, jotka tekevät työtä kentällä lapsiavioliittokysymyksissä. Te varmasti tiedättekin, että parlamentissa on yksi asia, johon käytämme paljon aikaa eri valiokunnissa ja se liittyy ihmisoikeuksiin ja niiden noudattamiseen. Naisten oikeudet tietenkin liittyvät myös tähän ja sukupuoliperusteinen väkivalta on meille selkeä prioriteettikysymys ja kaikki, mikä liittyy myös pakkoavioliittoihin, siinä on selkeä yhteys sukupuoliperusteinen sukupuoliperusteiseen väkivaltaan. Sukupuolihan on ratkaiseva tekijä, joka liittyy näihin pakkoavioliittoihin myös, joten ensin haluan kiittää teitä työstä, mitä teette kansalaisyhteiskunnan parissa ja pyritte estämään pakkoavioliitot. Ja haluaisin myös, että voitaisiin ottaa esille toteuttaa niitä asioita, että pyydätte meiltä instituutille virallista tahoita, joilla on vastuuta ja vaikutusvaltaa ja toimivaltuuksia kehittää konkreettisia toimia. Ja siksi tartun tilaisuuteen, että täällä on myös Euroopan ulkosuudenhallinto läsnä ja pyytäisin, että enemmän otettaisiin huomioon sukupuolikysymykset esimerkiksi kehitysyhteistyöpolitiikassa, koska jos me Euroopasta käsin pystymme tällä tavalla vaikuttamaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, naisten oikeuksien no- kunnioittamiseen, ulko- ja ulkopolitiikkamme ja kehitysyhteistyöpolitiikkamme yhteydessä, niin silloin olisimme todellakin ottaneet askeleen eteenpäin ja estäneet tämän tyyppisiä tapauksia, joita tänään olemme kuulleet. Esimerkiksi Laksmin tapaus, niin kuin täällä kuultiin. Haluan vain kiittää teitä, teidän tekemästänne työstä ja pyytää, että sitten kun täytyy vaatia meiltä vastuutaholta, että todellakin nyt myös teette näin, koska sekin on tärkeää. Tätä kautta teidän työnne voi muuttua vielä tehokkaammaksi. Kiitoksia. Merci beaucoup. Mon intervention va dans... Kiitos. Puhun aiempien puhujien tapaan saman suuntaan ja kiitän näitä meidän puhujia. Nämä luvut, joita täällä esitettiin, kyllä osoittavat, kuinka suuri ongelma on, ja meidän pitäisi siis nyt lopettaa tämä tekopyhyys, joka täällä ilmenee. Kaikki tietävät, mitä tapahtuu niissä maissa, joita täällä lueteltiin, ja minä haluan myös tämän eurooppalaisen tekopyhyyden nyt nostaa tikun nokkaan. Eurooppa toki kantaa kortensa kekoon tässä, tässä, nimenomaan tässä asian hoidossa, mutta ennen kaikkea olisi tärkeää nyt ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Lapsiavioliitto on todellinen vitsaus, se on ihmisoikeusrikkomus. Ei riitä, että sanotaan, että autamme näitä maita paremmin kouluttamaan omaa väestöään. Kaikki poliittiset puolet ovat täällä ennustettuina, missä vaiheessa me lopetamme tämän tekopyhyyden. Siinä vaiheessa, kun meillä on kaupallisia sopimuksia, yhteistyösopimuksia monien maiden kanssa, ja joka kerta, kerta toisensa jälkeen, kun halutaan ottaa sosiaaliset, yhteiskunnalliset kriteerit mukaan, se, että kielletään lapsiavioliitot ja niin edelleen, niin meille sanotaan, että ei, se on protektionismia. Talous, talous ja aina vain talous. Mikäli me olemme vakuutneita, että lasten kärsiminen on todellakin meille tärkeä asia, mikäli me pidämme siitä kiinni, niin meidän on lakattava tekemästä ainoastaan päätöslauselmia. Toki päätöslauselmatkin ovat hyviä, mutta meidän on tehtävä pikemminkin päätöslauselmien sijaan lainsäädäntötekstejä. Meidän on vaadittava, että nämä maat muuttavat lainsäädäntöä ja kieltävät lapsiavioliitot. Muuten me toimimme tekopyhästi ja tämä, sen tarkoittaa sitä, että tämä ei liikuta meitä sen suuremmin. Katsotaan vaikkapa näitä kongodemokraattisen tasavallan äh, näitä verimineraaleja. Meidän on tiedettävä, mistä meidän käyttämät raaka-aineet ovat peräisin. Monet kieltäytyvät estämästä näitä tiettyjen metallien käyttöä, koska se asettaisi meidät hankalan tilanteeseen taloudellisesti. No, minä haluan kiittää nyt puhujia heidän tekemästä hyvästä työstä. Thank you, Mr. Martin. And... Kiitoksia, edustaja Martin. Sitten edustaja Vasera, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teidän työstänne, sitoumuksestanne. Olen pahoillani, että tulin myöhässä, mutta kun ajatellaan toimintakapasiteettia, joka meillä on, haluaisin korostaa tässä Bangladesin tapausta. Kiireellinen ö, kysymys, jonka hyväksymme viime viikolla, on esimerkki siitä, miten voimme toimia tehokkaasti. Tarkoitan Siis jos pyydetään tätä eri maiden lainsäädäntö, joissa tapahtuu paljon varhaisia avioliittoja, niin silloin äh, todettaisiin, että ei voida mennä naimisiin alaikäisten kesken, niin silloin tavallaan rikotaan omaa, törmätään oman lainsäädäntömme. Kuitenkin, jos me voimme korostaa, että Bangladesin kaltaisessa tapauksessa, jossa on tällaista lainsäädäntöä, jossa estetään täysin alaikäisten avioliitot, niin huolimatta siitä, että se ei mitenkään tehokkaasti näy, koska näitä lapsiavioliittoja kuitenkin on valtavasti mutta meillä ei ole kuitenkin varaa siihen, että mentäisiin tässä vielä taaksepäin ja että hallitukset, kuten Bangladesin hallitus, joita me rahoitamme muun muassa, on tällainen rahasto, jossa annetaan varsin paljon rahoitusta. Ei sitä voida antaa hallitukselle, jotka eivät halua kehittyä jos, kun nyt mennään lainsäädännöllisesti taaksepäin, Bangladesin hallitus hiljattain hyväksyi todellakin tällaisen poikkeuksellisuuden lainsäädäntöön, joka oli jo kuitenkin edes käytössä, niin ainoa, mitä tässä saadaan aikaa, on, että äh, tässä on epäonnistunut. Nimittäin äh, raskaan olevat, äh, olevien tyttöjen kohdalla käytetään tätä poikkeusta ja sitten tavallaan peitellään tätä asiaa tällä tavalla tässä kiireellisessä kysymyksessä olemme vaatineet, että poistettaisiin tällainen poikkeusmahdollisuus laista, joka mahdollista oli. Tämä on hyvä esimerkki myös muille maille. Siis on maita, kehitysmaita, jos tapahtuu näitä avioliittoja, niin se, siellä saattaa olla varsin paljon, huolestuttavan paljon lapsiavioliittoja, jos me pakotamme heidät muuttamaan jo hyväksyttyä lainsäädäntöä, jotta he eivät menisi taaksepäin asiassa. Tämä kaksinainen tie, joka meillä on kuljettavana, toisaalta pitää korostaa demokraat, demokratia, oikeusvaltioperiaatteita, lainsäädännöllisiä keinoja ja miten sitä kautta voidaan estää lapsia ja etsitä sitten tällaisia poikkeuksia eh, asiaan. Ja sitten toisaalta meidän pitää käyttää asianmukaisella tavalla eurooppalaisia varoja ja antaa niitä tarvitseville, esimerkiksi koulutukseen ja tyttöjen ja koulutukseen, ja voitaisiin auttaa raskaaksi joutuneita tyttö, raskaaksi tuleita tyttöjä. Ja tavallaan ainoa, mihin pyritään, on, että heidät naitetaan, jotta he saisivat jonkinlaisen aseman. Meillä on välineitä, me voimme toimia selkeällä tavalla ja mielestäni Bangladesh on hyvä esimerkki kaikki ja tämä yhteinen näkemys, joka meillä täällä asiasta on, joka liittyy siis ihmisoikeuksien naisten oikeuksiin, ja miten voidaan puuttua asiaan taloudellisen demokraattisin keinoin. Tätä kautta voitaisiin tehdä Bangladesista hyvä esimerkki muulle maailmalle. Thank you, Mrs. Becerra. Kiitoksia, edustaja Becerra. Sitten edustaja Vandenbroek. Thank you and very many thanks. Kiitos. Ja suuret kiitokset kaikille, jotka ovat puhuneet meille täällä kuulemisessa tästä äärimmäisen vaikeasta ja vakavasta aiheesta. Minä haluan nostaa muutaman asian esiin. Minä en keskustellut. Minä en ole täällä kuulemassa keskustelun alkua, ja tämä aihe kenties sivuutettiin. Mikäli naiset, tytöt menevät aikaisin avioliittoon, niin heille on suuret perheet. Maailmassa on kampanjoitu sen puolesta, että rajoitetaan perheiden lasten määrää. Ja on todistettu, että tämä on järkevä asia. Lisäksi tämä vaikuttaa erittäin paljon terveyteen suurilla perheillä, varsinkin maissa, joissa terveydenhuoltojärjestelmät eivät ole välttämättä erityisen hyvällä tasolla, niin Kyllä tämä terveyteen liittyvä asia myös on. Olisi mukavaa kuulla, onko tästä sanottava. Puhutaan paljon kulttuurista, mutta mielestäni tärkeää olisi kouluttaa miehiä. Tuntuu siltä, että väkivalta on ikään kuin hyväksyttävä osa kulttuuria ja miten kulttuuri toimii. Tärkeää olisi kenties kouluttaa myös miehiä ja kannustaa naisia. Thank you, Mrs. Gonibal. Kiitoksia, edustaja Hannibal. Haluaako vielä joku edustaja käyttää puheenvuoron? Ei. Nyt Mohammed Ashaktat, suurlähettiläs, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Three minutes, not... Teillä on kolme minuuttia puheenaikaa, olkaa hyvä. Thank you, Excellency, for giving... Kiitoksia. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Muutama kommentti, pari minuuttia vain. Ja pyrin pitäytymään tässä kolmessa minuutissa. Olemme tyytyväisiä, voimme tulla tänne kuulemistilaisuuteen alavaliokuntaan ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista ja tasa-arvosta jossa käsitellään lapsiavioliittoja. Asia, joka on hyvin huolestuttava kaikille maille maailmassa, myöskin Bangladesissa. Ja nyt kun kuuntelimme näitä puhujia täällä, niin vaikuttaa nyt siltä, että tämä laki, joka on Bangladesissa tullut voimaan, se rohkaisisi lapsi avioliittoon. Ei tämä on päinvastoin. Tässä laissa siellä on määritelty valiokunnat kyllä tasolla, kyllä kaupunkitasolla ja suuremmalla tasolla ja myöskin sitten kansa, kansalaitasolla, tasolla, jolla pyritään estämään lapsiavioliittoja. Nyt tietenkin tiettyjä poikkeuksia aina kuitenkin on se, että joku, joku vaikka puukottaa toista, se on kiellettyä missä tahansa maailmassa. Mutta jos tämä saattaa olla poikkeustilanteen vaikuttaja sitten, ja poikkeustilanteet pitää tietenkin ymmärtää. Ja kun puhutaan sitten kulttuurista ja tiettyjen kulttuurien rajoittamisesta, ei nyt ole tietenkin täällä paneelissa mukana, mutta voin kertoa eri eri sukupuolet voivat antaa panoksensa maan kehitykseen. yliopistossa, kun opettajani kertoi, että hän oli opiskelija 45 vuotta sitten. Eli silloin tapahtui tämä, tämä kaksi vuotta sitten, oliko hän oli opiskelijana. Ja sen totesi, että kun haluat puhua, hän puhua naisopiskelijoille, niin hän, hänen piti puhua sitten opisk- opettajan kautta. Hän ei voisikaan voi puhua suoraan heille. Hän piti ensin kertoa asiaa opettajalle ja opettaja sitten piti vetää tämä yhteen ja sanoa sitten tämä asia eteenpäin. Kun minä olin opiskelija, niin pystyin kulkemaan yhdessä, käsi kädessä naiskollegoiden kanssa. Nyt 40 vuotta myöhemmin tästä eteenpäin, täällä on tiettyjä paikkoja, jossa naisopiskelijat voivat olla samassa asunnossa, eli ei samassa huoneessa kyllä sitten miesopiskelijoiden kanssa. Tämä on se tapa, joten kuskupolvet muuttavat yhteiskuntaa. Ja olemme tietenkin parhaamme. Ja tämä kehitys, tämä sosiaalinen kehitys tulee yhdessä taloudellisen kehityksen kanssa käsi kädessä. 80 vuotta sitten olemme, me, me, me olemme hyvin vähän kehittynyt maa, siirtomaa, ja nyt 40 vuotta myöhemmin pyrimme tekemään parhaamme riippumattomana itsenäisenä maahan, maana kehityksemme eteen. Ja nyt kehitymme sillä tavoin, että kun keskustelemme komissiorustajien kanssa, niin tämä humanitaarinen Aapuisena aikaisemmin, se oli nyt vähemmän kuin aikaisemmin, koska taloudellisesti meillä menee hyvin, meillä on paljon kauppaa. Tämä pitää ottaa huomioon myöskin eh, lapsia velitoissa. Ja nämä poikkeukset, nämä poikkeukset, ne liittyvät että tämä liitettäisiin johonkin tukeen, joka meille annettaisiin, niin meidän toimielimemme, ne, niiden toiminta pitää kuitenkin ymmärtää, että poikkeukset, ne eivät ole sääntö. Sääntö on se, että alle vuotiaat eivät Bangladesissa saa mennä naimisiin. Se on sääntö. Ja laki, joka on tullut voimaan, se on tehty tämä mielessä. Ja sitten meillä on nämä komiteat kylätasolla ja kaupunkitalolla tasolla ja myöskin kansallisella tasolla, joissa käsitellään näitä, näitä poikkeuksia. Mutta tätä ikävä kyllä media ei ole ymmärtänyt vielä. Voin välittää teille tämän englanninkielisen version tästä laista. Se on minun omalla kielellä tällä hetkellä saatavilla, joten jaan tämän sitten parlamentin jäsenille ja komission edustajalle ja kaikille. Kiitokset, että sain puheenvuoron. <clears throat> Kiitoksia, ja suurlähettiläs. Sitten heistä Pensieri. Replika. Ensimmäinen vastaus tälle suurlähettilälle tähän näin. joka kertoi oman maansa tilanteesta. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että jos joku toinen pukottaa toista, niin häntä kyllä viedään melkein vankilaan. Ja sitten teidän maanne, joka maassa on se, joka rikkoo tämä liittolainsäädäntöä, niin ilmeisesti hänelle ei mitään suurempia seurauksia tästä tule. Että toivottavasti tämä teidän maanne ja tämä laki, joka teillä on, se olisi sellainen tiukka, tiukasti sovellettava laki, että, että tämä käytäntö mainittaisiin täällä, se on vain, se vain poikkeus, tai ehkä tehtäisiin sen ollenkaan. Tässä kommenttini, ja minullakin on se ulkosuudenhallinnolla vielä myöskin kysymys. Tämä koskee vähän aikaa sitten hyväksyttyä alaikäisten oikeuksia koskevaa suuntaviiva Siinä puhutaan sellaista aineista, aiheista, jotka ovat kuvaavia tai määrääviä tällä hetkellä. Mutta täältä muuttuu viittaus, erityinen viittaus lapsia avioliittoihin. Ja myös tosi hyvä tietää nyt ulkosuudenhannelta, aikooko he katsoa vakavasti tätä avioliittoasiaa, joka on tässä toimintaohjelmassa kohdassa 14, sen kohdassa B, jossa keskustellaan, käsitellään EUn ihmisoikeuksia. Eli tämä myöskin tämä ehdollisuusasia, se pitäisi ottaa tässä esille keskissä sopimuksissa, niin voimme esittää tällaisia ihmisoikeusvaatimuksia heille. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro vastata tähän. Yes. Uh, Mr. Mark, do you answer the question? No? Merci sur, sur la question de la, la condition. Kiitoksia tästä ehdollisuudesta, joka tietenkin liittyy komission yksikköihin, jotka ovat toimivaltaisia tässä. Tällä hetkellä tehdään paljon työtä SP, äh, äh, plussasta, siis tällaista suostumusjärjestelystä, tätä työstämme juuri tällä hetkellä. Yeah. Uh, thank you. And now I would like to give the... Kiitos seuraavaksi puheenvuoro kaikille panelisteille. Te saatte kaksi-kolme minuuttia aikaa, jotta voitte vastata näihin jäsenten kommentteihin. Kuka aloittaa? Sieltä. You all have two or three minutes. Kaksi kolme minuuttia vastausaika, jotta voitte esittää päätöspuheenvuoronne. Okay, Madame Kerr. Um. Kiitoksia. No loppupäätelmänä haluan kiittää kaikkia kommenteista. Haluan kiittää teitä siitä, että olitte kuuntelemassa meitä. Minä otin muistinpanoja siitä, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä asen hyväksi. No mielestäni tärkeää olisi se, että lapsiavioliitto ja muut haitalliset käytännöt nousevat esiin niissä keskusteluissa, joita EU käy näiden maiden kanssa. Tämä on maailmanlaajuinen ponnistus. Me olemme nähneet niissä maissa, joissa me työskentelemme, että poliittinen sitoutuminen ja poliittinen tahtotila, mikäli ne ovat läsnä, niin ne saavat kyllä asioita liikkumaan eteenpäin. Siinä minun avainpuheenvuoroni. Seuraava panelisti. Vielä kutsusta ja tästä mielenkiintoista keskustelusta. Voin, ymmärrän selvästi, että tässä korostetaan kovasti ulkoisia suhteita. Se onkin tärkeää. Minä oikeusasiamiehenä käsitellään taas Ruotsissa sisäisesti tavallaan, eikä pidä unohtaa, että Ruotsissa ja muissa EU-maissa meidän täytyy myös puuttua niiden tilanteeseen, jotka joutuvat tällä tavalla naimisiin, jos he tulevat esimerkiksi turvapaikanhakijoina maahamme aikaisemmin. Tämä on hiukan päässyt unohtumaan. Ensinnäkin on hyvin tärkeää puhua sellaisista asioista, kun puhutaan laillisesta puolesta asiassa lapsiavioliittoa ei koskaan pitäisi hyväksyä. Tämä on minun kantani ja olemme nähneet aikaisemmin tapahtuneen tällaista kaksoismittatekon äh, käyttöä, mutta, mutta vaikka olisimme nyt naimisiin e, jossakin muualla, niin pitäisi kohdata näitä lapsia eri tavalla kuin Ruotsissa olevia lapsia tai muissa maissa olevia lapsia. Ja jos tämä on selvää, silloin pitää korostaa sitä, mistä on jo puhuttu. Täytyy antaa lapsille itselleen ääni. Olemme monta kertaa voineet tulla esimerkiksi nähdä sen, että vanhempi äh, mies on pystynyt puhumaan, mutta ei välttämättä tämä lapsi. Hän ei ole voinut antaa omaa näkökulmaansa ja kantansa. Ja pitää olla myös tietoinen siitä, jos puhuu lapselle näissä tilanteissa – lapsen täytyy tuntua olensa, olonsa turvalliseksi. Ei saa olla niin, että tämä vanhempi aviomies on siellä vieressä kuuntelemassa. Pitää tehdä lapselle tilanne turvalliseksi, jotta hän voi ilmaista mielipiteensä. Joskus tietysti poikkeuksessa olossa he voisivat ehkä vieläkin elää yhdessä, mutta sitten pitää varmistaa, että tämä on hyväksyttävää ja, että, ja lapsen pitää tietenkin olla vanhempi kuin 15 vuotta näistä, näissä tapauksissa. Meidän pitää mielestäni myös keskustella paljon enemmän tilanteesta täällä EU-ssa, kun puhutaan lapsia ja pöyttökysymyksistä. Professori seuraavaksi. Thank you very much. Kiitos. Minä käsittelen näitä aiheita joita jäsenet nostivat esiin. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että eräs jäsen nosti esiin tämän kulttuurin ja miesten kouluttamisen. Minä olen usein puhunut tästä aiheesta. Sama asia koskee tätä sukupuolielinten silpomista. Miehet Eli miehet eivät hyväksy naisia, jotka eivät välttämättä ole, joita ei ole ympärileikattu, ja sitten toisaalta nainen ei kelpaa vaimoksi, mikäli nainen on ympärileikattu. Ja mm, minä olen tyytyväinen, että myös tämä väestön kehitysasia nostettiin esiin. On olemassa tutkimuksia eri aloilta, jotka osoittavat, että johtuen matalasta elinjään odotteesta oli perustettava perhe aikaisessa vaiheessa. Tämä johtui myös siitä, että sosiaaliturva ei ollut. Tilanne maailmassa on muuttumassa ja tämä vaikuttaa positi- positiivisesti siihen, että lapsiavioliitot ovat vähenemään päin joissain maissa. Alueellisella, kansallisella, kansainvälisellä tasolla tilanne on kuitenkin riskialtis. Koulutus, ehkäisy kaupunkialueilla parantaa tilannetta. Mutta syrjäisemmillä seudulla, maaseudulla useimmiten voidaan ottaa yksi askel eteenpäin ja kaksi askelta taaksepäin. Pitää kiinnittää erittäin paljon huomiota tilanteeseen. Olen erittäin tyytyväinen myös siitä, että tämä asian politisoiminen nostettiin esiin. Ei ainoastaan kauppasuhteiden näkökulmasta ja siitä, miten tätä asiaa voidaan lähestyä, vaan sen suhteen, että tätä lapsiavioliittoasiaa politisoidaan ihan ruohonjuuritasolla. Minä olen usein luokissa ja mukavissa rakennuksissa, mutta usein myös ihan ruohonjuuritasolla. Olin hiljattain Afrikan maassa ja puhuimme avioliittojen rekisteröimisestä ja siitä, kuinka tärkeää on, että avioliitot rekisteröidään virallisesti, ja tuodaan ehkäistä lapsiavioliittoja. Eräs kylän vanhimmista kertoi, että me emme käy enää rekisteröimässä avioliittoja, koska kaupunginjohtaja pyysi, että puolisot suutelevat toisiaan avioliiton sitomisen jälkeen. Tämä ei kuulu meidän kulttuuriin, joten me emme halua enää käydä rekisteröimässä avioliittoja. Ihmiset eivät halua suudella julkisesti paikallinen asiayhteys on tärkeä asia, vaikka se vaikuttaa erittäin pieneltä, vähäpätöiseltä asialta. Tällaiset asiat olisi hyvä pitää mielessä. Tämä asian politisoiminen. Erässä maassa korkein oikeus teki päätöksen, että lapsia ovat perustuslain vastaisia. Hallitus teki valituksen korkeimpaan oikeuteen tästä asiasta. Ja minä kysyin sitten oikeusministeriön ministeri, varaoikeusministeriltä, miksi te näin teitte? Hän sanoi, että me halusimme tehdä valituksen tästä, koska me halusimme korkeammalta oikeudelta paremmin perustellun vastauksen, paremmin perustellun tuomion päätöksen. Ja monet kuitenkin kertoivat että presidentin heimon jäsenet ovat ne, jotka solmivat useimmiten lapsiavioliittoja, joten presidentti on ollut ongelmia. Eli näitä ihan tämä lapsiavioliittoasia politisoidaan myös usein. Olen tyytyväinen, että Bangladesh nostettiin esiin. Bangladesh saapui lasten oikeuksien komitean viime vuonna. Meillä oli korkean tason valtuuskunta ja me kävimme rakentavan keskustelun. Haluan onnitella Bangladesia siitä, että monien yleissopimuksen säännösten suhteen on edetty merkittävästi. He olivat erittäin vieravaraisia, vaikka Bangladesh kohtaa paljon luonnonkatastrofeja ja muita ongelmia. Me katsomme, miten tilanne kehittyy ja me komiteana olemme edelleen sitoutuneita katsomaan, mitä Bangladeshin uusi lainsäädäntö, uuden lainsäädännön täytäntöönpano tuo mukana. Vielä muutama asia, joita haluan kommentoida. Täällä puhuttiin siitä, mitä nämä institutionaaliset toimenpiteet voisivat olla. No, minä haluan puhua asiasta, joka nousi täällä marraskuussa esiin, kun olin täällä. Voisiko EU hyväksyä lasten oikeuksien yleissopimukseen, kuten se on tämä vammaisten yleissopimuksen hyväksynyt. Tämä voisi olla yksi asia. Alueellisten elinten roolia ei pidä väheksyä. Minä jaan aikani Afrikan unionin ja YK välille ja me etenemme Afrikassa sen takia, koska Afrikan unionilla on selkeä kanta lapsiavioliittoihin. On kampanja, joka haluaa päättää lapsiavioliitot. Tämä hallintoneuvosto Afrikan unionissa tukee tätä. Ja tämä avaa uusia ovia myös sellaisissa maissa, joissa ovi on ollut suljettu. On tärkeää, että ei jotenkin yhteistyötä Afrikan unionin kanssa ja lasten oikeuksien komitean kanssa – ja näitä ponnisteluja on jatkettava vielä eteenpäin. Usein argumentoidaan, sanotaan, että nyt EU vie eteenpäin omia ideologioitaan, nyt EU pakottaa meidät hyväksymään omat ajatuksensa. Mutta kun rahat tulevat paikallistasolta, niin monet tällaiset argumentit saadaan poistettua. Viimeinen kommentti tähän asiaan. En tiedä, kuulitteko, kuin kollega Ture puhui. Hän sanoi, että väestön kasvusta johtuen vuoteen 2050 mennessä, jos katsotaan tätä kehitystä, jota on saavutettu, niin voitaisiin sanoa, että kehitystä ei oikeastaan ole tapahtunut. 34 vuoden kuluttua 12 000 päivää tästä eteenpäin Meillä voi olla sama paneeli samassa huoneessa, eri ihmiset salissa, mutta varmaankin me tulemme sitten samoihin loppupäätelmiin ja samoihin lopputuloksiin, koska me emme etene niin merkittävästi kuin meidän tulisi edetä tämän asian suhteen. Ja minä sanon usein komitean nimissä, että meidän ei pitäisi laskea, kuinka paljon aika meillä on jäljellä, vaan meidän pitäisi todellakin saada käytettyä enemmän meidän päivätyöllisesti. Meidän pitäisi, minä haluaisin, että lapsilla on parempi Afrikka ja parempi maailma kuin se, missä minä olen kasvanut, kuin se, missä me olemme kasvaneet. Ja you. Lakshmi Sundaram, Joo, Lakshmi seuraavaksi. Thank you. Um, I thought I'd, I'd address a, a... Kiitoksia. Vielä muutama asia, jotka tulivat esille ja että siis viittaan aikaisempaan puhujan. Ensinnäkin tytöt, jotka menevät varhaisin, varhain naimisiin, saavatko nämä naiset enemmän lapsia? Jos ajattelette nuorta tyttöä, joka on näin naitettu, usein he ovat valtavan paineen alla. Heidän pitää nopeasti todistaa äh, hedelmällisyytensä ja usein vielä, joten kyllä tällainen tapahtuu käytännössä ja tästä voi olla vanhaa tietoa, milloin oli viimeisimmät tietoja, mutta ehkä noin 90 prosenttia raskauksista kehitysmaissa tapahtuu avioliitossa, joten nämä kaksi asiaa liittyvät kyllä läheisesti toisiinsa. Tietysti jotkut, joskus tämä johtuu että tyttö tulee raskaaksi sen jälkeen menee, menee, joutuu naimisiin, mutta nämä kyllä kulkevat käsikädessä nämä asiat ja pitää varmistaa, että otamme huomioon myös seksuaalisen terveyden ja oikeudet. Sitten tuli muutama puheenvuoro sosiaalisten normien muuttamisesta, yhteistyöstä miesten kanssa haluaisin korostaa tässä pää, tärkeää roolia, joka kansalaisyhteiskunnalla on lapsiavioliittokysymyksen juurimissa. Mehän olemme globaali äh, kansalaisjärjestö, joten ei varmasti hämmästytä, että minä otan tämän esille, mutta jäsenemme usein tulevat yhteisöistä, joissa tekevät työtään. Jotkut heistä olivat itse tyttömorsiamme, jotka tuntevat perheestään sellaisia henkilöitä. He ymmärtävät tämän paikallisen kontekstin, he ymmärtävät, että jos on ö, tuomari, joka pakottaa avioparin suutelemaan ennen kuin tämä alkiota, niin tämä olisi so- sopivaa. Ja nämä kansalaisjärjestöt yleensä jäävät täysin syrjään, kun puhutaan näistä ratkaisusta. On hyvin tärkeää palata auttamaan näitä ryhmiä. Miten heitä voidaan, voidaan auttaa? Usein ovat pieniä, kahden, kolmen ryhmän, ihmisen ryhmiä pienissä yhteisöissä, mutta he tarvitsevat tämän tunnustuksen sitä, että heidän tekemänsä työnsä on tärkeä, mutta he tarvitsevat myös taloudellista tukea. Nämä ovat ryhmät, jotka tekevät, laativat innovatiivisia ohjelmia. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa koottiin tällainen miesryhmä, jossa keskusteltiin mitä miehisyys oikein tarkoittaa, miehekkyys tarkoittaa, mitä se tarkoittaa heille, miksi he haluaisivat näiden naimisiin nuoren tytön kanssa ja mitä he haluavat elämältä. Sitten jotkut ovat koonneet koko yhteisön keskustelemaan siitä, mikä lapsi avioliittojen vaikutus on, ei vain lapsiin, tyttöihin, vaan myös koko yhteisöön. Ja sitten on satoja tuhansia yhteisöjä, jotka tekevät yhteisiä päätöksiä ja alko, alkavatkin kiertää, tällä, kiertää tällaisen käytännön omissa yhteisöissä. Näiden järjestöjen toiminta voi itse asiassa vaikuttaa uskomattomalla tavalla näinkin monimutkaisessa kysymyksessä, jota me koskaan pysty ratkaisemaan niin, että otetaan vain ulkoisia asiantuntijoita tai järjestöjä tai hallituksia remmin. Thank you very much. And now uh, Mr. Mark Giacomini, please. Edustaja Mark Giacomini. Kiitos. Haluaisin vain lopuksi sanoa, että nämä pakkoavioliitot, lapsiavioliitot, niin ne ovat kaikki merkittävä ihmisoikeusrikkomus, naisten oikeuksien rikkomus. Se on, ne ovat väkivaltaa naisia kohtaan. Ja meidän on käytettävä kaikki kaikkia niitä valmiuksia, joita meillä on, jotta voimme saada tämän ikävän ilmiön loppumaan. Poliittisissa keskusteluissa ja ihmisoikeuskeskusteluissa, joita me käymme kolmansien maiden kanssa, puhumme näistä säännöllisesti, niin ne ovat prioriteetti meidän strategioissamme. Ja Mielestäni nostin tämän esiin jo äsken, mutta toistan sen nyt meille. Mielestämme tärkeää viedä eteenpäin sukupuolten tasa-arvoa niin tyttöjen kohdalla kuin poikien kohdalla, jotta voimme vastaisuudessa päästä sellaisen tilanteeseen, jossa tämä ikävä ilmiö on poistunut. Kiitos. Haluan kiittää kaikkia puhujia, kaikkia jäseniä osallistumisesta kuulemiseen. Olemme saaneet arvokasta tietoa välineistä mahdollisuuksista, joiden avulla me voimme vaikuttaa EUn sisällä ja myös EUn ulkosuhteessa. Pansari. Minuutissa haluan vielä kiittää kaikkia vieraita ja voimme päättää toteamalla, että lapsi avioliitot tapahtuvat, koska aikuistuneilla on oikeus näiden lasten elämään. Mutta parlamentissa toimivat kuitenkin aikuiset, vaikka joskus ei näytä siltä. Ja näillä aikuisilla on tietenkin tehtävänä tuottaa lakeja ja normeja, ja heidän pitää tehdä tämä niin, että näin ottaa huomioon täysin lasten oikeudet eikä saa oikein, koska poistaa oikeuksia tytöltä ja antaa heille mahdollisuus tiettyjä perustavanlaatuisia päätöksiä omasta elämästään. Ja tämä me kuulimme tänään täällä kuulemisessa. Ja parlamentissa meidän työssämme ja tavoitteissamme pitää pyrkiä jollain tavalla ottamaan paremmin tämä periaate esille, ettei sitten muutaman vuoden päästä olla taas samassa tilanteessa. Eli meidän pitää pyrkiä parantamaan tilannetta. Kiitoksia kaikille tästä suuresta mahdollisuudesta tehdä työtä tämän asian eteen. Dear colleagues, uh, uh now I invite FEM members. Hyvät kollegat, pyydän, että FEM-valiokunta siirtyy 6 Q2 saliin äänestämän ja koordinaattoreiden kokousta varten.